2015 lähtien. Ilmoitan sitten, että 25. tammikuuta oikeusasioiden valiokunta omassa kokouksessaan on artiklan 3 kohtien 3.4 mukaisesti äh, ehdottanut äh, seuraavia jäseniä äh, mandaatteihin. Amelia Andersdotter, Kuskieri, Garces Ramon, Garcia Iero Caraballo, McIntyre, Malinov, Nilsson, Vileja, Sadurski, Sedoi Alabarte, Trematerra, Weidenholzer, Bratkowski, Kosher, Roatta, Stadler, Kukovic, Van der Stoop, Miranda, Omarie, Korea Zamora, Naranjo Escobar ja Zubää. Vastustaako joku näitä ehdotuksia? No, tämän näiden mandaattien voimassaolo on vahvistettu. Ja EP